ilmoituksiaan sillä edellytyksellä, että heidän edellinen ilmoituksensa on pätevä, että he eivät harjoita mitään sellaista tointa, joka olisi yhteen sopimaton parlamentin toiminnan kanssa. Ja sitten Rova Marin Le Penin parlamentaarinen immuniteetti on purettu. Tämä on Ranskan viranomaisten pyyntö ja tämä on jaettu tai toimitettu oikeusasiaan.